tarkistamaan minua, että onko tämä päätös parlamentin sääntöjen mukainen ja tätä tarkastetaan edelleen. Olen tästä myöskin kertonut puheenjohtajakokoukselle. Hyvät naiset ja herrat, vuoden 2014 istuntokalenteri luonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa. Tässä on myöskin nämä päivämäärät julkaistu Seans direktissä. Tarkistusten jättämisen päivämäärä on 11.6. kello 12 ja 12. kesäkuuta kello 11.30 suoritetaan äänestys kalenterista. Artiklan 74 mukaisesti tulen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan kymmenen säännöstä, jotka hyväksyttiin. Ja nämä tulevat sitten myöskin julkaistuksi tämän kokouksen, tämän istunnon pöytäkirjassa. Nyt pääsemme sitten tämän viikon esityslistaan. Onko jotakin sanottavaa tämän päivän esityslistaan? Ei.